ehdotuksia niin, että Erasmus ja Leonardo voivat käytännössä toimia. Grazie, grazie onorevole Pejon. Passiamo adesso alla seconda. Kiitoksia edustaja Peijon. Ja toinen ilmoitusasia on korjaus. Sisämarkkinakomissaari on korjannut kahta parlamentissa hyväksyä, hyväksyttyä tekstiä, jotka liittyvät moottoriajoneuvojen yleisen turvallisuuteen liittyen ja tekniseen identiteettiin liittyen homologointi- harmonisointinormeihin. Ja tämä on artikla 206 työjärjestyksen ja, ja kohta 2. Ja Nämä hyväksytään paitsi, jos kahden vuorokauden kuluessa jokin ryhmä 40 edustajaa tai vastustavat sitä, että tästä äänestetään. Tämä löytyy, tämä ratifiointi siis internet-sivulta. Sitten menemme äänestyksiin. Hetkinen, olkaa hyvä. Signor Presidente, soltanto 20 sekundi. Eh. Puhemies, 20 sekunnin ajaksi haluaisin huomiota. Joka kuukausi tyytyväisenä tulemme Strasbourgin hyvillä mielin. Mutta haluaisin esittää vetomuksen teille siellä podiumilla. Haluaisin varmistaa, että matkustustamme voitaisiin jollakin tavalla yksinkertaistaa. Italian valtuuskunta, toisin kuin kenties muut valtuuskunnat, eivät voi tulla suorilla lennoilla tänne Strasbourgiin. Ja näin ollen meidän täytyy päivän mittainen väsyttävä matka – järjestää tänne Strasbourgiin saapumiseksi. Jos Air Francein ja Ranskan valtion kanssa päätäisiin, päästäisiin jonkinlaiseen järjestelyyn, jos voisimme jollakin tavalla tehdä ehdotuksen siitä, että varmistettaisiin, että matkaa voitaisiin helpottaa Strasbourgiin. Antinoro, assumeremo ovviamente questa sua chiara... Niin, me tulemme viemään tämän viestin eteenpäin puhemiehistö tekee kaiken voitavansa ja tekee, ilmoittaa näistä hankaluuksista, jotka eivät koske ainoastaan Italian valtuuskuntaa. Tämä koskee kyllä koko tätä liikennelogistiikkaa, mutta me menemme kuitenkin nyt äänestyksiin. Alfan, olkaa. Volevo fare un intervento rispetto... Niin halusin vain esittää lausuman, joka liittyy tähän äh, yritykseen, joka nähtiin edellisen kerralla Strasburgissa tai viime viikon tähän evakuointitapaukseen. Kukaan ei tullut paikan päälle sanomaan, että ihmisten, ihmisten täytyy evakuoitua rakennuksesta. Parlamentissa kuitenkin käytetään joka ikinen vuosi valtavasti rahaa turvallisuuteen, mutta kunnollisia evakuointisääntöjä ei silti ole. Tämän tyyppisten tapausten osalta me tarvitsemme tiukemmat säännöt käyttöön. gli uffici preposti hanno provveduto ad avvisare i parlamentari. Asiasta vastaavat virkamiehet ja järjestöt halusivat ilmoittaa parlamentin jäsenille ja kaikille toimistoista oleville, mutta turvallisuuspalvelu, joka oli ainoa, oli miten oli, meidän täytyy kuitenkin nyt keskittyä äänestyksiin eikä aloittaa uusia keskustelun aiheita. Koppa mietintö puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Mietintö Tikau puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Gallagherin mietintö nimenhuutoäänestys aloitetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen rova Gallagheria. Reulin mietintö puolesta. Hetkinen. Hyl oli oikea ääntämistapa. Pyydän anteeksi puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Onnittelen herra Röyliä. Oko niin mietintö. Aloitetaan. Äänestys päättyy. Erittäin laaja enemmistö. Onnittelen rouva Okoniita. Matias mietintö puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Rouva Matias, onnittelen teitä. Miet, Kavadan mietintö puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut. Töörerin, Toirerin mietintö puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Onnittelen esittelijää Gardinin mietintö puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Onnittelen Rova Gardinia. Okoniin mietintö. Hetkinen. Ja favore. Eli ykkösblokki puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ensimmäinen osa. Toinen osa Äänestämme tästä näin muodostetusta ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelen rouva niitä Esittelijä, seuraavan mietinnön esittelijä on herra Lightfried. Olkaa hyvä herr präsident geschätzte kolleginnen Kiitos puhemies, arvoisat kollegat, ja nyt en vaivaa teitä pitkään. On kuitenkin tarpeellista viitata eräseen seikkaan. Nähdäkseni tämä parlamentti on aina puolustanut demokratiaa ja demokraatteja, ei diktaattoreita. Olemme aina olleet ihmisoikeuksien puolustajien puolella. Tässä päätöslauselmassa, joka tietystikin on erittäin tärkeä, tähän pyritään olen iloinen, että nyt olen kuullut, tätä kyse myöskin taloudellisista eduista. Meidän pitää joka tapauksessa nyt ryhtyä tähän toimeen. Me estämme sen, että haluamme estää sen, että tulevaisuudessa diktaatit voivat toimia ja että voidaan valvoa Facebookin ja Twitterin käyttöä. Kyse on eurooppalaisia tuot- kyse on eurooppalaisista tuotteista jotka nyt on otettu käyttöön myöskin pois Afrikassa Tulevaisuudessa tilanne on toinen. Ainoa ongelma tässä koko jutussa on se, että tällä hetkellä ensin toimitetaan sitten vasta valvotaan. Toivottavasti dual use kaksikäyttötuotteiden osalta voidaan tulevaisuudessa estää tällainen. Toivottavasti tähän päästään viimeistäänkin seuraavan yrityksen yhteydessä. Passiamo adesso la votazione. Kiitoksia kollega Lightfield. Sitten mennään äänestykseen. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Komission ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Erittäin laaja enemmistö tämäkin mietinnön taakse. Herra Leitfried, onnittelen lämpimästi. Fidansan mietintö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelen herra Fidansaa. Sitten menemme Kohin mietintöön. Kohta neljä puolesta Nimenhuutoäänestys kohdasta neljä. Hetkonen. Herra esitteli, olkaapa hyvä. Vielen, vielen Dank. Herr Vorsitzender, ich habe... Kiitos puhemies. Lyhyt huomio vain. Viime minuutilla täällä kiertettiin E-kansanpuolen ryhmän väärännettyä äänestysluetteloa. Viittasin vain siihen, että oikea luettelo löytyy kyllä teidän edestänne. D'accordo. Paragrafo... Selvä. Kohta neljä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 46 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47. Kohta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 52 puolesta. Anteeksi, 50. Eli äänestys alkaa, koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Kohdasta 50. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Erittäin, erittäin laajalla menesty, ö, enemmistöllä. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 äänestämme vielä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty tämäkin. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tämä näin koko esitys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Onnittelen herra Kohja. Sitten Devan mietintö. Hetkinen, korjaanpa nyt hieman mitä sanoin. Eli vielä pitää äänestää kohdasta 23 ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, anteeksi, hylätty. 29 puolesta 23 kolmasosa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Devan mietinnössä siis ollaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmasosa siis hylätty. Sitten kohta 29 puolesta. Vastaan tyhjää. 29 koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 29 siis hyväksytty. Kohta 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 41 puolesta hetkonen sama enemmistö kuin aikaisemmin. Haluatko varmistaa, haluatteko varmistaa koneellisesti? Ei. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ö, Äänestys alkaa, eli toinen osa kohdasta 45 puol- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi, hylätty. Anteeksi, hylätty. Johdanto-osan kappale D puolesta vastaan. Äänestys alkaa. Äänestämme johdanto-osan kappaleesta D. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten koko ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herra Deva, onnittelen teitä. Sitten Jiman, Jim, Jimmerin mietintö. Kohta 36, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa siis hylätty. Sitten kohta 39. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 42 osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 43 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 44 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 46 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 53 puolesta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti toinen osa kohdasta 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kohta 70 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 73 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa. Kohta 73 toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 74 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdanto-osan kappale D kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Koko ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Rouva Zimmer, lämpivät onnittelut. Traskovskin mietintö puolesta. Hetkinen, nyt meni väärin. Eli kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut herra Traskovskille. Sitten Kasparin mietintö. Kaspari, ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esittelijän tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta seitsemän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan Toinen osa. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toinen osa hylätty. Seuraavaksi kohta 7, 8 puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti toisesta osasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Äänestys alkaa kohdasta 11. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten ö, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 14 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen, anteeksi, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 23 puolesta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa hetkinen, hetkinen nyt taisin hypätä jostain yli. Toinen osa puolesta vastaan. Toinen osa, äänestys alkaa, koneen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 24 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Äänestämme siis kohdasta 34. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 36 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 39 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 43 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 40, a, ah, tarkistamme koneellisesti kohdasta 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 45 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kun toinen osa puolesta vastaan. nostakaa käsi oikein kunnolla ylös. Vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale K puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdanto-osan kappale L puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja toinen osa vielä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme nimenhuutoäänestyksenä koko tästä asiakirjasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen esittelijää. Kiitoksia ja hyvää ruokahalua. Caro presidente Schulz, auguri, buon appetito. Puheenjohtaja Schulz, toivotan teille hyvää ruokahalua ja hyvää päivänjatkoa.